No niin, kollegat, jatkamme nyt sitten istuntoa, eli menemme seuraavaan esityslistakohtaan, mm, joka on siirtymäjärjestelyt jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden kahdenvälisiä investointisopimuksia varten. Kyseessä on suositus toiseen käsittelyyn, jonka tekijä on herra Vital Moreira. Herra Moreira, saatte puheenvuoron ja teillä on käytettävissänne kuusi minuuttia, jotka te voitte jakaa kuten haluatte. Yleensä ihmiset puhuvat neljä minuuttia alussa ja kaksi minuuttia lopussa, mutta jos haluatte jakaa tämän kuusi minuuttia suhteessa kolme kolme, niin sekin käy, tai voitte käyttää nyt kaikki kuusi minuuttia, eli se on ihan teistä kiinni minä sitten annan teille lopussa jäljellä olevat minuutit. Olkaa hyvä. Presidente, señor Hyvä puhemies, hyvät kollegat. Tämä on yksi tärkeimmistä elementeistä, joista meidän pitää äänestää tällaisessa traditionaalisessa kaupankäynnissä, sillä tämä liittyy yhteen tärkeään innovaatioon, jonka Lissabonin sopimus on tuonut mukanaan – Eli Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen, sitähän on noin kolme vuotta nyt, niin suorat investoinnit on otettu mukaan yhteiseen kauppapolitiikkaan. Ja EUlla on tässä yhteisessä kauppapolitiikassa toimivalta ja Euroopan unionissa on nyt sitten, Euroopan unionilla on toimivalta tällaisiin sitoviin, sitovaan lainsäädäntöön koskee siis sopimuksia, jotka liittyvät investointeihin unionin ulkopuolella. Eli jäsenvaltiot voivat tehdä tämän vain itse siinä tapauksessa, että Euroopan unioni on antanut siihen luvan. Eli Lissabonin sopimuksen voimaan astumisen jälkeen kolme vuotta sitten jäsenvaltiot ovat tehneet paljon sopimuksia kolmansien maiden kanssa Näitä sopimuksia on siis tehty paljon ja niissä on paljon kyseessä ulkomaiset investoinnit ja se, miten ulkomaiset hallitukset toimivat. Lissabonin sopimus ei asettanut mitään siirtymämääräyksiä olemassa oleviin sopimuksiin eksplisiittisesti. Ja nyt tarvitaan säädöksiä, jotta siirtymäkausi sujuu jouhevasti. Eli meillä on siirtymäkausi toisaalta Lissabonin sopimuksen ehtoihin. Ja tätä, tästähän on Euro, Eurooppa-neuvoston kanssa pitkällisesti neuvoteltu ja kolmansien maiden kanssa ja jopa ennen kuin Lissabonin sopimus astui voimaan, niin kauppasopimukset, jotka ovat tulleet voimaan, ne tulevat olemaankin voimassa, elleivät ne lopu. Ja sitten sopimusehtoja voidaan vain Euroopan komission aloitteesta muuttaa. Ja sitten asetus antaa laillisen puitteiston myös kahdenvälisille sopimuksille, joita kolmansien maiden kanssa neuvotellaan nyt Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen. Ja niiden pitää täyttää ne ehdot, joita sopimuksessa, Lissabonin sopimuksessa on. Eli asetus määrittelee ne tiukat säännöt, joiden mukaan jäsenvaltiot ehkä voivat saada luvan tehdä uusia sopimuksia kolmansien maiden kanssa, jos se on EUn mielestä sen etujen mukaista. Ja kun tämä asetus astuu voimaan, meillä saamme kertomuksen siitä, miten sitä on täytäntöön pantu. Eli tähän pisteeseen pääsemiseksi vaaditaan meiltä kovia ponnisteluja. Sopimus on mielestäni oikein hyvä ja Euroopan parlamentin kaikki vaatimukset on otettu siinä huomioon Euroopan unionin etujen mukaisesti, meidän investoijiemme ja liike-elämämme etujen mukaisesti. Kiitoksia paljon kollegat. No niin, sitten komission jäsen Karel de Gucht, olkaa hyvä. Thank you, uh, Mr. President. Kiitoksia. Kiitos. Half of the European Commission, I would like to convey our deep... Haluamme ilmaista syvän kunnioituksemme parlamentin, parlamenttia kohtaan tästä aloitteesta kolmansien maiden kahdenvälisiä investointisopimuksia varten ja trilogit ovat osoittaneet, että lainsäädännöllinen proseduuri mahdollistaa ja dialogi mahdollistaa sen, että saamme korkealaatuista lainsäädäntöä. Ja haluan kiittää kansainvälisen kapavaliokuntaa ja sen puheenjohtaja herra professori Moreiraa sitoutumisesta tähän työhön. Se, että olemme nostaneet tämän ehdotuksen esiin, on ensinnäkin, johtuu ensinnäkin siitä, että Lissabonin sopimus on päivittänyt näitä kysymyksiä ja nyt EUlla on lisätyökalu poliittinen työkalu, jota sillä ei ennen ollut. Kaikki instituutiot ovat olleet, toimielimet olleet jo pitkän aikaa jo alusta saakka sitä mieltä, että nämä politiikat on perustuttava, näiden poliitikkojen perustuttava jäsenvaltiossa kerättyihin kokemuksiin ja viimeisten 60 vuoden ajan nämä kokemukset ovat jo muodostaneet hyvin tärkeän korpuksen. Tämä sääntely, kuten professori Moreira sanoi, on aivan avainelementti tässä kansainvälisen kaupan lainsäädännössä osoittaa sen, että lainsäädännölliset ja institutionaaliset aspektit ovat tässä keskeisiä. Toisessa käsittelyssä tämän läpimeno olisi erittäin suuri saavutus meille kaikille. Tämä sääntely osoittaa, antaa eurooppalaisille investoijille oikeusvarmuutta – ja se vahvistaa 1400 kahdenvälistä investointisopimusta, jotka tulevat pysymään sitten voimassa, kunnes ne korvautuvat Euroopan unionin sopimuksilla. Samaan aikaan tässä on turvalausekkeet, jotka takaavat sen, että nämä kahdenväliset investointisopimukset eivät tule muodostamaan esteitä EUn investointipolitiikan pehmeälle soveltamiselle, joka on avainprioriteetti. Se, että parlamentti on hyväksynyt tämän sääntelyn osaksi Euroopan unionin lainsäädäntöä ja toimielinten panostus ja painotus toimeenpanoon on olen osa EU-sijoitus- investointipolitiikkaa ja takaa kaikille eurooppalaisille investoille korkean suojelutason ja on myös täydellisessä sopusoinnussa Euroopan unionin kansainvälisen kaupan ja ulkopolitiikan tavoitteiden kanssa. Siksi minä haluankin rohkaista parlamenttia hyväksymään tämän lopullisen sopimuksen näiden investointien suojelemiseksi ja samalla vetoan kansainvälisen kaupan valiokunnan lähes yksimieliseen tukeen tälle sopimukselle. Sitten lähdemme käymään läpi ryhmäpuheenvuoroja. Ensiksi EPPn puolesta herra anteeksi rouva Gomen Ruiten. Kaksi minuuttia, olkaa. Eh, Kiitos herra puhemies. Minä puhun kollegani Sheleskin puolesta. Hän on ollut tämän asian tai tämän mietinnön varjoesittelijä. Herra Moreira vei oikeastaan sanot suustani. Hän esitti asian hyvin selkeästi. Lissabonin sopimuksen mukaisesti ulkomaiset suorat sijoitukset ovat osa EUn politiikkaa ja hyvä niin. Tämä merkitsee sitä, että voimme ottaa tämän huomioon myös lainsäädäntötyössä. Tässä puhutaan kahdenvälisistä investointisopimuksista EUn ja EUn ulkopuolisten välisten maiden kanssa ja hyvä niin tämä lienee kunnossa, mutta tässä on ongelmia, koska jotkut jäsenvaltiot ovat solmineet kahdenvälisiä sopimuksia, jotka ovat edelleen sitovia. Ja nyt kysymys kuuluu, mitä EU aikoo tehdä tämän asian eteen? Miten EU toimii siten, että se pystyy laatimaan yhtä korkeatasoisia suorien sijoitusten sopimuksia kuin jäsenvaltiot ovat kahdenvälisesti tehneet? Eli nyt kun noudatamme tai teemme yhteisiä sopimuksia, niin ei saa tyytyä pienimpään yhteiseen nimittäjään, vaan pitää kerätä parhaat puolet olemassa olevista sopimuksista. Ja sitten tästä näyttää puuttuvan tällainen sovittelumekanismi. Jos kiistoja ilmenee, on tietysti olemassa tällainen kansainvälinen sijoitusten sovittelukeskus. Sinne jäsenvaltiotkin voivat hakeutua, mutta yritysten pitäisi voida tukeutua johonkin riitojen ratkaisumekanismiin. Tällainen pitäisi rakentaa. Ja sitten vielä yksi asia. Komissiohan nyt neuvottelee asiasta muun muassa Kanadan kanssa – ja nyt kysymykseni kuuluu, että onko tämä Kanadan kanssa solmittava sopimus yhtä korkea laatuinen kuin tähän tähänastiset sopimukset, toisin sanoen, etteivät jäsenvaltiot vain menetä mitään alkaessaan soveltaa uusia sopimuksia. Ja Kanada on ehkä vielä helppo, mutta entä sitten kun tulee hankalampia yhteistyökumppaneita, kuten Kiina? Kiitoksia sitten SD-ryhmän edustaja Edustaja Andres, kiitoksia komission jäsen ja kiitoksia puhemies. Kuten täällä sanottiin, tämä on hyvin tärkeää, että Lissabonin sopimus määrittelee nyt pelisäännöt seuraaville kahdenvälisille kauppasopimuksille ja Euroopan unioni tulee olemaan vastuussa siitä, että se asettaa kriteerit sille, että valtiot luovat lainsäädäntöä. Tämä on se kriteeri on ollut vaikeata harmonisoida Euroopan unionin sisällä näitä tilanteita, koska jäsenvaltiot eivät ole halunneet, että niiden päätöksiin puututaan ja usein on ollut kyse melko arkaluontoisista ja herkistä tilanteista ja kahdenvälisten sopimusten nojalla, mutta päämäärä on siis se, että Euroopan unioni pääsisi eteenpäin investointialalla ja siksi tarvitetaan tätä oikeusvarmuutta investointeihin. Tämän mietinnön myötä me olemme nyt löytäneet oikean tavan tai ydin palasen tähän palapeliin, joka takaa sen, että jäsenmaiden sopimukset kolmansien maiden kanssa voivat onnistua olemme, että harmoni, investointien harmonisointi ja sovitteluproseduurit, kaikki nämä ovat mahdollisia tämän järjestelyn puitteissa. Meidän täytyy tulevaisuudessa löytää myös rahoitusvastuu. Tämä on avoin, transparentti ja takaa yhdenvertaisuuden ja se myös toimii sen hyväksi, että sopimuksia noudatetaan. Kiitoksia. Pepa. Sitten liberaaliryhmän puolesta herra Rinaldi, kaksi minuuttia signor presidente, signor commissario, onorevoli colleghi, l'adozione di questo regolamento. Hyvä puhemies, hyvät kollegat. Tämän asetuksen hyväksyminen on tärkeä askel kohti Lissabonin sopimusta, se, että komissiolla on toimivaltaa äh, ulkomaankaupassa. Ja me kannatamme Moreiraa ja sitä sopua, jota hän on löytänyt neuvoston kanssa. Mutta jos on joku yksittäinen maa, joka pyrkii yksin sama läpi jonkun ehdon itselleen, tämä on surullista. Ja näissä asioissa komissio voisi tehdä vähän enemmän, jotta sopimukset eivät olisi sellaisia, että ne hyödyttäisivät vain yhtä maata. Kyseessä missä on joustavuus, toimivaltuuksien jako ja myös se, että saadaan kakofonia järjestykseen, sillä kahdenväliset sopimukset voivat olla myös tällaisia kilpailuvälineitä toisia jäsenmaita vastaan. Ja siten pienemmät maat eivät ole niin kilpailukykyisiä kansainvälisellä areenalla. Ja miten tämä asetus täytäntöön panno, pannaan, niin komissiolla on tässä suuri toimivalta. Olemme siitä tyytyväisiä ja kannatamme sitä, kunhan siinä viedään eteenpäin Euro, koko Euroopan etuja. Ja se, että komissio voi vielä tutustua tai tarkastaa nämä asiat uudestaan, tämä on hyvässä tasapainossa. Ja erityisesti haluaisin kiinnittää huomiota pienten ja keskisuurten yritysten tilanteeseen. Useinhan ne joutuvat ikään kuin syrjityiksi tämän tyyppisissä investointisopimuksissa, sillä kyseessä ovat innovatiiviset tahot mutta, ja sellaiset tahot, jotka luovat työpaikkoja maissamme. Ja pitää voida osoittaa se, että Euroopan unionin suojelu on tehokkaampaa kuin yksittäisen maan tarjoama suojelu. Ja toivottavasti tällaisen sirpaloituminen on menneisyyttä. La señora Keller. Thank you. I would like to... Kiitos. Haluaisin kiittää puhemiestä ja myös varjoesittelijöitä, erityisesti Pavel Salavskia tästä hyvästä työskentelystä tämän prosessin aikana. Vihreät olemme tyytyväisiä siitä, että tässä on otettu esiin parlamentin uudet toimivaltuudet EUn investointipolitiikassa – ja tästähän neuvosto oli aikoinaan hyvinkin eri mieltä. Mielestämme asetus tuo paljon hyvää. Tässä neuvosto ja parlamentti voivat tehdä hyvää yhteistyötä. Asetus ei kuitenkaan pääse päätavoitteeseensa, toisin sanoen, että päästäisiin pikkuhiljaa eroon tämänhetkisistä investointisopimuksista. No, dual system. Ka- ikuiset kahtalaiset Kaksi kahdenväliset sopimukset ovat kohta menneisyys toivottavasti. erään jonakin päivänä tällaiset sopimukset ovat jos kussakin jäsenvaltiossa menneisyyttä. Lainsäädäntö on kuitenkin vielä puutteellista, kun ajatellaan sen alkuperäistä tarkoitusta, eli taata sitä, että nämä ovat siirtymäkauden väliaikaisia sopimuksia kohti, matkalla kohti euron yh- yhteistä investointipolitiikkaa. Siksi me vastustamme tätä lainsäädäntöä. Gracias, Francisco. Kiitokset eh, Francisca. Puolitoista minuuttia, herra Paska. Olkaapa hyvä. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár. Odozdanie kompetentnosti... Kiitoksia, puhemies. Toimivallan siirto yhteisen kauppapolitiikan osalta jäsenvaltioita Euroopan unionin instituutioille tuo mukanaan hallinnollista taakkaa Euroopan tasolle ja jäsenvaltioiden ja kumppaneiden tasolle. Satoja sopimuksia on solmittu jäsenvaltioiden ja muiden valtioiden välille eri oikeusjärjestelmien valitessa. Kaikki nämä täytyy mukauttaa toisiinsa, että loppujen lopuksi voidaan varmistaa sopimuskumppaneiden tasavertainen kohtelu. Kahdenvälisten investointisopimuksien uudelleen neuvottelu sellaista sopimuksia, joka aiemmin oli solmittu, ei voi onnistua ilman, että tässä työssä ovat mukana eri osapuolet tasavertaisessa asemassa. Siksi katsoimme, että tässä täytyy valita asianmukaiset toimintatavat Lissabonin sopimuksen valossa tarkasteltuina. Uudet neuvottelut täytyy hoitaa siten, että niiden yhteydessä otetaan huomioon se, että myöskin hyvin luottamuksellista tietoa joudutaan käsittelemään ja arvioimaan. Yksi vaihtoehto, jolla voitaisiin teknisesti tämä kaikki hoitaa, tämä hyvin tekninen ja monimutkainen prosessi, olisi se, että täytäntöönpano toimivaltaa annettaisiin Euroopan komission suuntaan. Asetuksen numero 182 2011 mukaisesti, jotta tämä monimutkainen prosessi saataisiin hoidettua asianmukaisella tavalla. Tämä edellyttää erittäin tarkkaa työtä. Gracias, kollega Paskat. Kiitokset Paska. Ja nyt vielä saamme kuulla tähän loppuun sitoutumattomista puolitoista minuuttia Hans-Peter Martin. MAI. Monenväliset investointisopimukset Tämä on asia, joka toi viime vuosisadan satoja tuhansia ihmisiä kadulle osata mieltään monenväliset investointisopimukset nähtiin tuolloin tapana suojata suuria maailmanlaajuisia konserneja, kaiken tyyppistä toimintaa vastaan suverenien kansallisvaltioiden tasolta. Tämä tässä harjoitettiin sekä valtioiden oikeuksia että työntekijöiden oikeuksia. Nyt näiden sijaan erilaisista historisista ja taroisista syistä havaittiin Teroponeni lainia nopeasti ja kansalaiset jälleen kerran vastustivat, koska katsoivat, että turvallisuus oli kärsinyt ja suuret yritykset pystyvät toimimaan niin kuin ne halusivat. Samanaikaisesti kehitettiin kahdenvälisiä sopimuksia. Ja nyt nämä halutaan kaikki koota yhteen. Periaatteessa, mikäli on Euroopan puolustaja ja sen toisaalta tarkasta lieravoisuuden kasvamista Euroopassa, on järkevääkin esittää kysymys, miksi tai miten voidaan suojautua tällaisilta, miltä patenttikysymys näyttää ja miten suhtaudutaan Afrikan valtioihin. Eikö olisi järkevämpää tehdä, tehdä ero näiden sopimusten osalta tiettyjen kehitysmaiden ja kynnysmaiden osalta, jotka todellakin tarvitsevat suojaa. Minun mielestäni nyt on valittu väärä tie näiden sopimusten osalta. Toivoisin suuresti, että Euroopan unioni pyrkisi jollakin ta- muulla tavalla suojaamaan, suojautumaan, eikä suojaisi pelkästään suuryrityksiä, vaan ihmisiäkin. Turno. Näin tähän puheenvuoroon päätämme eri ryhmien puheenvuorot ja nyt sitten henkilökohtaisiin puheenvuoroihin. Ensiksi kaksi minuuttia, Zalewski. Kiitokset. Tämä on oikein merkittävä teksti ja huomenna sen täysistunnossa saamme hyväksyä. Se osoittaa, miten merkittäviä artikloja on tässä näissä yhteisissä investointisopimuksissa ja miten ne voidaan saada käytännössä toimimaan. Haluan kiittää kaikkia niitä kollegoita ryhmässä, demariryhmässä, ryhmässä ECR-ryhmässä ja kiittäisin myös komission jäsen de Huhtia, joka, jonka ryhmä on esittänyt kiinnostavan ehdotuksen. Vihreät ovat tehneet tähän pitkälle menevää yleisasetusta suojellakseen Euroopan unionin sijoittajia meidän puoleltamme huomenna äänestettävä asetus on myös yhteinen ehdotus, ei ihan niin pitkälle menevä kuin vihreät ovat esittäneet, mutta tässä käsitellään tiettyjä sääntöjä, erityisesti Euroopan sijoittajan suojaa ja sitä, että kaikkia suojataan, suojellaan samalla tavalla. Jotkut valtiothan ovat käyttäneet hyväksi eri tasoisia takuita ja eri tasoista suojaa poliittisen painostuksen luomiseksi tiettyjä jäsenvaltioita kohtaan. Meillä on myös yhteinen eurooppalainen suojelujärjestelmä ehdotuksessa. Nykyiset nämä nyt tulevat sopimukset täytyy neuvotella ja näissä neuvotteluissa komission jäsenellä on oma roolinsa ja oma tehtävänsä ja toivon, että ensi vuonna saadaan ensimmäinen sopimus aikaan Kanadan kanssa. Ja näin ollen on oikein merkittävää, kun mietimme, että mietimme omia etujamme ja yhteisön etua. Sen pitäisi olla etusijalla. Kiitokset. Ja seuraavaksi minuutti Gianluca Susta. Eh, grazie, grazie Presidente. Kiitos puhemies. Huomenna Euroopan parlamentti toivottavasti voi äänestää tämän asetuksen puolesta. Tämä on todella merkittävä vaihe Lissabonin sopimuksen ja kauppapolitiikan täytäntöönpanossa. Eh, kiitän todella Vital Moreiraa työstä tähän asti. Tämä on todella tärkeä asia e- erityisesti sen takia, että tällä tavalla päästään kauppapolitiikassa ja investointipolitiikassa eroon pirstaloitumisesta. Ja kuten Rinaldakin sanoi, niin tällä tavalla voidaan 27 jäsenvaltion sisäinen polkumyynti estää sellaisissa tärkeissä asioissa kuin vaikkapa kauppanalan investoinnit. Eli tämä on todella tärkeä väline koko kilpailukyvyn kannalta. Lisäksi tämä parantaa investoinnin, investointien oikeusvarmuutta verrattuna siihen, mitä Lissabonin sopimusta ennen oli tilanne ja mikä se on nyt tässä siirtymävaiheessa. Tämä on todella tärkeä asia koko kauppapolitiikan kannalta. Kiitos vielä kerran. Aura. Kiitokset eh, Gianluca. Ja nyt vielä lopuksi puolitoista minuuttia Andreas Mölzer. Danke, Herr Präsident. Kiitos puhemies. Edellisenä vuosina ja vuosikymmeninä on investointien suoja sopimuksia ja alueellisia sopimuksia, kansainvälisiä sopimuksia laadittu niin paljon, että järjestelmää on vaikea seurata. Se on niin monimutkainen ja joskus on hyvinkin paljon rajoitettu valtioiden sääntelyn varaa. Kun tarkastellaan BKTL ja sitä osuutta, joka siitä menee rajojen ylitse monikansallisille yrityksille, jotka voivat kasvaa aivan holtitta. Tämä tilanne ei ole oikeudenmukainen. Uudella lainsäädännöllä uun ka- ka- kahtalainen funktio. Tarkoituksena on tarkist- varmistaa sijoittajien suoja ja mahdollisuus saada oikeutta. Meidän täytyy varmistaa, että kehityspolitiikka ei tästä kärsi. Aina kun on haluttu liberalisoida sijoituksia, vientitukia, vientitukisopimuksia, kehitysmaiden suunnalla. Täällä on ollut valtavia seuraamuksia. Olemassa erilaisia tapauksia, joissa myöskin on uhkana, että rikotaan Euroopan unionin perussopimuksia, mikäli sop- ratkaisu, joka liittyy sijoittajien suojaan ja siihen sen osalta tehtyyn valitukseen ei välttämättä olekaan yhteisön lainsäädännön mukaista. Ulkomaiset suora investoinnit jotka kohdistuvat Euroopan unioniin, myöskin täytyy hoitaa asianmukaisella tavalla. EUn ja Kiinan välisissä investointisuojasopimuksissa esimerkiksi ovat merkittäviä kysymyksiä. Kiitokset Mölzer. Ja seuraavaksi puhelu ja luettelo ilman puhu, ja vuoro, puheenvuorot ilman luetteloa ensiksi. Minuutti Adriana Tsikau. Kiitokset puhemies, hyvä komission jäsen. Olen, olen tyytyväinen tähän ehdotukseen hyväksyä siirtymäkauden järjestelyt kahdenvälisille investointisopimuksille, jotka on tehty unionin ja kolmansien maiden kanssa. Lissabonin sopimuksen jälkeen jäsenvaltiot ovat äh, hyväksyneet vastaavia sopimuksia suurin piirtein yli tuhat. Tässä osittain tai kokonaan käsitellään suoria ulkomaisia investointeja. Lissabonin sopimuksen jälkeen kuitenkin saimme nämä investointisopimukset Euroopan unionin toimivaltaan. Tämä on hyvä ajatus ja nyt kun saamme varsinaisen asetuksen, kohta puoliin hyväksyttyä ja näin ollen äh, tällaista kahdenvälistä investointisopimusta voidaan muokata unionia edistävämpään suuntaan. Tällaiset äh, sopimukset tehdään nyt selkein ehdotuksin, selkein samoin ehdoin kaikkien maiden kanssa. Kiitokset. Kiitokset äh, teille. Ja nyt vielä Obermeier, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Lissabonin myötä ulkomaiset suora investoinnit kuuluvat kauppapolitiikan piiriin. Tämä tarkoittaa sitä, että Euroopan unionilla on oma vastuunsa asioista. Jäsenvaltiot eivät voi enää solmia tällaisia sopimuksia ilman EUn valtuuksia. Tämä rajoittaa jäsenvaltion toimintamahdollisuuksia ja oikeusvarmuuskin kärsi. Olemassa olevat sopimukset, jotka jäsenvaltiot ovat laatineet, ovat kuitenkin kansainvälisoikeudellisesti sitovia. Siksi on tärkeää, että erityisestikin sijoittajat, jotka toimivat unionin alueella, saavat kaikkein korkeimman mahdollisen suojan. Mikäli suojanormit normit kärsivät, tai no, suojat ovat korkeampia kansainvälisten sopimuksissa kuin unionin Suomessa sopimuksia silloin näiden korkeampien turvanormien pitäisi olla päteviä siinä tapauksessa. Kiitos. Kiitokset. Nyt eri puheenvuorot on pidetty ja kuulemme vielä komission jäsenen puheenvuoron. Hän voi vastata nyt esitettyihin kysymyksiin. Olkaa hyvä, Dehuht. Uh, thank you, uh, uh, President Kiitos puhemies. Haluaisin ihan lyhykäisesti reagoida joihinkin kommentteihin, joita tässä keskustelussa on esitetty. Uskoakseni tämä keskustelu osoittaa, että tämä ehdotuksemme saa yleisesti tuen ja voimme neuvotella, ja mitä, joka on myös nähty kolmikantaneuvotteluissa. Moreira on esitellyt tätä tekstiä parlamentissa – Voisi kysyä, että onko tulevaisuudessa suojelu yhtä korkeatasoista kuin tällä hetkellä kahdenvälisissä investointisopimuksissa? No totta kai. Tulevaisuudessa meidän täytyy varmistaa se, että jokaisessa jäsenvaltiossa on sama suojataso kuin mitä nyt on vain muutamassa jäsenvaltiossa – ja kun katsotaan joitakin jäsenvaltioita, joissa suojataso on todella, tai jotka ovat todella suojaavat, niin mielestäni komission tehtävä on varmistaa se, että myös pienet jäsenvaltiot saavat yhtä korkean suojatason kuin se suojataso, joka nyt vain tietyissä tapauksissa joissain jäsenvaltioissa on voimassa. Toiseksi voidaan kysyä, luoko tämä jonkinlaisen sisäisen järjestelmän. No, minä en usko. Me olemme pyytäneet useaan kertaan neuvotteluvaltuuksia, kun olemme keskustelleet näistä investointisopimuksista Singaporen ja muiden kanssa. Ja me olemme saaneet ne helposti neuvostolta. Mutta meihin on luotettu, neuvottelutaitoomme on luotettu ja meillä on annettu valtuudet neuvotella EUn puolesta. Mielestäni tällaista sisäistä järjestelyä ei tule, koska miten nyt voisin puhua tai sanoa, nyt kahdenvälisistä investointisopimuksista tuleekin koko EUn kattavia sopimuksia ja sillä tavalla suojataso varmistetaan samanlaisena kaikissa jäsenvaltioissa. Eli meillä on EU-tason sopimuksia, ei enää niitä kahdenvälisiä sopimuksia suoranaisesti. Se on tämän asetuksen selkeä tavoite. Ja komissio hieman joutui poikkeamaan alkuperäisestä sopimu- ehdotuksesta. Se ei ollut ihan realistinen ehdotus. Mutta kun sitten uudelleen tätä ajateltiin, niin vaikutti siltä, että kuitenkin suurin osa jäsenvaltioista halusi taata saman suojatason kaikille, niin että se olisi todella yhdenmukainen kaikkialla. Ja tämä pitäisi olla myöskin komission tavoite. Kiitos. Kiitokset komission jäsenelle. Gracias, señor comisario. Creo... Niin, kiitokset komission jäsen. On oikein mukavaa parlamentin jäsenille sekä esittelijälle saada tavata tällainen komission jäsenen kollega, joka tuntee aiheen täysin eikä tule tänne ainoastaan lukemaan valmiiksi kirjoitettuja asiakirjoja. Arvostamme tätä oikein kovasti. On myös oikein hyvä hetki nyt kertoa teille, miten paljon toivomme, että tämä keskustelumme todella vaikuttaa nyt tuleviin edistysaskeliin tässä kysymyksessä. Me tahdomme kaikki toki parantaa tilannetta. Nyt päätämme tämän keskustelun. Moreira, olkaa hyvä, kolme minuuttia. Eh, Kiitos. Niin, tahtoisin, hyvä puhemies, eh, liittyä tähän ylistyksen kuoroon, jonka jo esititte De Huhtille. Hän ei ole oikeastaan koskaan epäonnistunut puheenvuoroissaan täällä parlamentissa, ehkä vain tuon aktan yhteydessä. Kaikki jäsenet ovat olleet vakuuttuneita keskusteluista, joita kävimme suorista investoinneista ja siitä, kuuluuko se unionin valtaan vai ei. Ja myös puhuimme Euroopan investointipolitiikan esteistä ja lisäarvosta yhteisessä politiikassamme ja ulkopolitiikassamme pikemminkin kuin jokaisen jäsenvaltion pirstaleinen oma investointisopimuspolitiikka ulkopolitiikansa osana. Nyt me olemme päässeet vaikeissa neuvotteluissa näin pitkälle ja haluan korostaa sitä, miten vahvasti kaikki toimielimet olivat tähän työhön sitoutuneita sekä Puolan kaudella että Tanskan kaudella. Komissio on kovasti osallistunut tähän työhön, jotta sopimukseen lopulta päästiin ja tahtoisin muistuttaa teitä siitä, että varajohtaja Machado on ollut kovasti tehokkaasti mukana etsimässä ratkaisuja neuvoston ja parlamentin suuntaan. Kiitän vielä lopuksi varjoesittelijöitäni Zalewskia erityisesti. Hän ei koskaan kyseenalaistanut omaa sitoumustaan yhteisymmärrykseen pääsyssä. Kiitän myös koko parlamenttia ja toivon, että tämä suurella määräenemmistöllä saataisiin hyväksyttyä. Tämä on oikein tärkeä ja iso askel politiikan integroimiselle ja Euroopan unionin sitouttamiselle investointipolitiikkaan. Me olemme näin yhtenäisempiä ja tämä on oikein tarpeellista meille. Kiitokset. Kiitokset. Ja huomenna puolilta päivin siis äänestämme tästä asiasta. Seuraavaksi me myös käsittelemme Vital Moreiran mietintöä. Kyse on makrotalouden